Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Käynnistämme yhteisen valiokuntakokouksemme ja toisemman kerran. Me käsittelemme euroalueen budjettikapasiteettia. Pervanche Peres, yhteisesittelijä Raimer Bögen kanssa – tulee paikalle hetken kuluttua ja ehdotan, että käynnistämme näin kokouksen. Haluan kiittää yhteisesittelijöiden panosta. He ovat toimittaneet meille toisen työasiakirjan ja aikomuksena on toimittaa ensi viikolla mietintöluonnos. Kuuntelemme esittelijöitä ja tämän jälkeen puheenvuoron saavat varjoesittelijät sekä budjetti- että, talous, äh, että talousasianvaliokunnasta. Äh, Rainer Berg, olkaa hyvä. Danke. Paljon kiitokset. Paljon kiitoksia, hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat. Meillähän oli kuulemistilaisuus ja sen jälkeen olemme valmistelleet toisen työasiakirjan, myös vähän sen valossa, mitä kuulimme – ja ottaen huomioon myös ryhmien varjoesittelijöiden yksittäisiä kantoja. Haluaisin ensin sanoa, että jos katsotaan Mario Montin haastattelua tältä viikolta, siteeraan siitä, että Monti pelkää, että moraalisesti korruptoituneen kansallisen hallinnon ja ulkoisten vaikutusten kautta katu EUn talous. Mario Monti ei ole ihan näin dramaattisia lausuntoja aikaisemmin antanut, eikö niin? Mutta jos ajatellaan, mitä arvoja ja periaatteita meillä on yhteisesti, meidän on ajateltava sopimuksia, joita meillä on. Pidetäänkö sopimuksista nyt riittävästi kiinni vai onko nyt läntisessä maailmassa käynyt niin, että me lähdemme kansallisen populismin tielle? Tämä on kyllä todella huolestuttavaa kehitystä. Ja tähän yhteyteen liittyy myös kysymys, joka liittyy euroalueen budjettikapasiteettiin. On tietenkin pohdittava sitä, mikä on mahdollista tällaisissa oloissa, tällaisissa olosuhteissa. Voidaanko sanoa, että juuri siksi, että poliittinen ympäristö on kehittynyt niin kuin on. Ja aivan selvästi on nyt niin, että monet kansalaiset kantavat kovasti huolta omasta henkilökohtaisesta tilanteestaan. Ja siitä syystä Eurooppaa syytellään sellaisista ongelmista, joita syntyy globaalissa maailmassa. Eli Eurooppa on nyt globalisaation uhka eikä osa ratkaisua. Ja silloin emme voi edetä mihinkään. Vai lähdetäänkö nyt energisesti esittämään ratkaisuja, jotka ottavat niitä eteenpäin, vaikka vastustusta on niin paljon, jotta saadaan vakautettua Euroopan unionia. Siitähän olisi etua kansalaisille meille kaikille. Tämä on peruskysymys, ja sitä on pohdittava myös nyt täällä, kun pohdimme tulevaa strategiamme. Totta kai on aivan oikeutettua sanoa, että tarvitsemme monia pikkuaskeleita, jotka lopuksi myös vievät tavoitteeseen. Mutta nyt keskeisin kysymys näin aikoina on se, onko meillä riittävästi aikaa ylipäätään. Meillä on niin monta kriisiä nyt ympärillämme, että en ole omassa poliittisessa elämässäni ainakaan nähnyt näin montaa kriisiä yhtä aikaa. Siksi tilanne on niin hankala, hämmennystä herättävä. Mutta jos emme tee mitään, niin ehkä parin kolmen vuoden kuluttua olemme tilanteessa, jossa on lähdettävä – uudenlaisen Euroopan unionin, koska nykyunioni ei enää ole kestävällä pohjalla. Haluan sanoa tämän aluksi, vaikka hyvin tiedän, että paljon siitä, mitä yhdessä voisimme kehitellä, saa aikaan tiettyä vaikutusta ja vastustusta jäsenvaltioissa. Kuitenkin tätä työtä on tehtävä. Toisessa työasiakirjassamme otimme esiin monia kysymyksiä ja haluaisin erityisesti puhua näistä kysymyksistä, miksi budjettikapasiteetti on ylipäätään tarpeen. Siitä pitäisi nyt puhua, mutta sitä ennen pitäisi pohtia myös sitä, mitä välineitä meillä on jo tänä päivänä budjettivaliokunnan kannalta. Rakennerahastot, kohesiorahasto, esirahasto, maaseudun kehittäminen – Onko toiminta nyt riittävää? Ovatko toimintatavat riittävät, jotta kasvua ja työllisyyttä ja kestävää kehitystä saadaan aikaiseksi? Ja sitten vielä noudattaa näitä maakohtaisia suosituksia tarkemmin. Tärkeä keskeinen kysymys, jotta saadaan ylipäätään tuleville edistysaskelille tukea. Budjettikapasiteetin toimintakysymys Jotta nyt olisi ihan selvää. Beres, kaikissa keskusteluissa, joita vielä varmasti käymmekin, olemme tästä samaa mieltä, että sisämarkkinat ovat tavoitteena ja valuutta on euro ja kaikki muut ovat poikkeuksia. Ja ne maat, joilla ei ole poikkeusta, ovat joskus euron tiellä. Siitä syystä tarvitaan yhteisiä välineitä, koska meillä on yhteisiä etuja ajettavana – pidemmällä aikavälillä, kun ajatellaan sitä, mihin on sopimuksessa sitouduttu. Meillä on siis omat sitoumuksemme jo valmiina. Niitä ei nyt muuteta. Siksi meillä on nämä pysyvät välineet, mukaan lukien Euroopan parlamentin oikeus. Budjettikapasiteetin rakentaminen euroalueelle on täydentävä tekijä, miten se sitten toimikaan – Siihen liittyy yksi vaara, joka nähdään tällä hetkellä, arvoisa puheenjohtaja, näiden erityisrahastojen luominen budjettien ulkopuolelle. Parlamentti jätetään syrjään ja näin luodaan politiikkaa, joka ei ole kuin kohesiorahaston tai rakennerahastojen. Tähän liittyy selkeitä vaaroja, se kaikkien on ymmärrettävä. Koska kysymys siitä, miten paljon tukia joku investointeihin saa. Tai jos ajatellaan nykykorkotasoa, niin tässä ei ole kyse ainoastaan lisää julkisista varoista, vaan ennen kaikkea on kyse siitä, mitä Ludwig Herr sanoi, joka lähti luomaan markkinataloutta. Luottamus vastaa 60 prosenttisesti taloudesta. Tämä on asia, joka meidän pitäisi pitää mielessämme. Tämän sanottua niin voisin hyvin kuvitella, että etenisin vähän pidemmälle ja sanoisin, että lähdet, voimme lähteä hyvin nopeasti niiden töiden osalta liikkeelle, joihin sopimusmuutoksia ei tarvita. Mielenkiintoisia malleja on jo, kuten on sanonut esimerkiksi jälleenvakuutusjärjestelmä, josta professori Oksanen puhui – siitä, että reilusti oikeudenmukaisesti toimitaan yhdessä niin, että selkeästi osoitetaan, että me halua uusien neuvotteluiden loputtomaan kiistaan lähteä, mutta meidän täytyy kuitenkin välittömästi lähteä liikkeelle sopeuttamalla tarvittavalla tapaa. Miksi kukaan ei oikeastaan puhu siitä, kun katsotaan vakautusmekanismia? Ja jos katsotaan oikeusperustan kehittymistä. Sehän on nyt ihan vapaassa pudotuksessa. Meillä on tällainen maksutasemekanismi, joka on ollut öljykriisin osalta 4 tai 6 miljardia ekoa. Ja sitten puhutaan 60 miljoonasta lai, lainoja, ei euromaista siis puhutaan. Ja sitten teoreettisesti uskottiin, että euromaat eivät enää tarvitse tätä, koska kaikki pitävät kiinni siitä, mitä on sovittu ja tuo on turhaa. Sitten 122 artiklan kohta 2. Parlamentti jätettiin ulkopuolelle pitkän yön aikana ja 60 miljoonaa ylirajasta nämä fan ulkopuolelle ja omien varojen ulkopuolelle. Euroopan, Eurooppa neuvosto ja parlamentti eivät tällaiseen olisi voineet oikeastaan lähteä. Tässä rikottiin parlamentin oikeuksia. Tulevassa budjettimenettelyssä seuraavassa me sitten muutimme tätä ja nyt meillä on EVM hallitusten välistä yhteistyötä, kun muu ei ollut tällä hetkellä mahdollista. Tämä osoittaa, mihin kehitys kulkee. Se on kielteistä ajatellen yhteisömenetelmää. Tämä ei tarkoita sitä, että yhteisön menetelmän kautta kaikki toimii paremmin, koska hittavia kaikkien pitää sitoutua siihen, että sovitaan asiat ja toimitaan sopimusten mukaisesti. Mutta enkä halua tässä kritisoida valuuttarahastoa. Asiassakin on valuuttarahasto. Tärkeät maat maksavat merkittäviä varoja sinne auttavat vastavuoroisesti toisiaan kriisin yhteydestä ja samalla tavalla kansainvälistä valuuttarahastoa käytetään. Tässä on nyt mukana ajatukset, joita nähtiin jo vuonna 2010-2011 EVM voitaisiin muuttaa eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi, joka kuitenkin on sidottava riittäviin perusoikeusmuutoksiin, jotta se on toimiva ja uskottava väline – meidän on pohdittava valtiovarainministeriötä, miten taloushallinto toteutuu. Siitä on keskusteltava myös muista muutoksista. Ja jos haluamme uskottavia olla, mukaan kuuluu myös kysymys kunnallisesta hallinnosta, miten tällainen valtiovarain ministeri tai ministeriö euroalueella voisi toimia. Tässä on ajateltava myös sitä, miten valtion maksukyvyttömyystilanne hoidetaan, jos joku jatkuvasti lähtee ottamaan riskejä muiden kustannuksella. Tässä yhteydessä tulisi keskustella myös siitä, mitä me tarvitsemme, minkälaista budjettikapasiteettia angedacht und ich sehe dort auch eine positive Entwicklung. Jotta voidaan selvittää shokeista, on ajateltava, että saadaan myönteistä kehitystä. Kuulin vähän aikaa sitten Philip Maistat ilmeisesti sanoi, että nyt löytyy enemmän tukijoita sille, että tuetaan ehdollisuutta, kun neuvotellaan ohjelmista niiden maiden kanssa, jotka ovat tiettyjä ongelmia kohdanneet, että tehdään rahoituksen osalta tiettyjä sopimuksia, mutta minkä mallisesti sitten otetaanko tämä budjettikapasiteettiin eurooppalaiseen valuuttarahastoon? Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita joudumme pohtimaan samoin kuin sitä, miten paljosta tässä puhumme, minkälaisista summista. On katsottava, mitä neuvosto on valmis tekemään, mitä komissio. Tämän verran ihan alustukseksi en tässä vähän pohdintaa, en näitä niin sen tarkemmin myöskään sopinut toisen esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitos. Raimer Böge, nyt Pervans Peres, olkaa hyvä. Merci, messieurs les, le présidents. Excusez mon retard. Kiitoksia, hyvät puheenjohtajat. Pyydän anteeksi, että tulin hiukan myöhään, mutta oli vähän äh, poliisijärjestelmän kanssa ongelmia <laughs> Pariisissa. Tässä kuulimmekin paljon työstä, johon olemme ryhtyneet sitten, kun saimme tämän raskaan vastuun teiltä laatia aloitteen parlamentista mahdolliseksi euroalueen talousarvioksi. Hän sanoikin, että yhdessä olemme konsultoineet eri ryhmiä ja kuuleminen, jonka järjestitte kahden valiokunnan voimalla, oli todella valaiseva tilaisuus mukaan lukien Alankomainen keskuspankin johtajalle paikalla samoin valuuttarahaston edustajat. Tämä oli todella hyvä tilaisuus, koska niin kuin Raimer Bögekin, Bögekin en ole ryhtynyt tähän työhön ymmärtämättä tätä kontekstia, jossa toimimme, ja olemme ihan tietoisia siitä, että erityinen budjetti EUlle oli varmasti odotuksena silloin, kun EMUa luotiin, ja sitten siitä on tullut tällainen implisiittisempi sen jälkeen, kun komissio 2012 laati tarkan suunnitelman, ja sitten kaikki analyysit ovat vahvistaneet tätä puuttuvaa pilaria talous- ja rahaliitossa työ sujuu tällä hetkellä sellaisessa kontekstissa, että loppujen lopuksi akateeminen maailma on osunut tähän ajatuspuoleen huomattavalla tavalla ja missään vaiheessa emme pysty määrittelemään kattavalla tavalla tätä kontekstia. Eri tahot ovat pohtineet kysymystä ja jos ja täällä parlamentissakin jossain vaiheessa pitää miettiä tätä taloudellista asian käsittelyä ja toisaalta poliittista toteutettavuutta. Mielestäni juuri meidän työmme pitää yhdistää nämä kaksi eri osa-aluetta ja palaan siihen kohta. Sitten vielä Euroopan parlamentin kannalta katsottuna tämä mietintö ei synny tyhjästä, koska se on jatkoa moninaiselle työlle, johon tälläkin vaalikaudella on ryhdytty kun saimme laadittavaksi mietinnön Euroopan talouspolitiikan ohjauksesta ja siinä korostetaan kovasti emun puutteita ja virheitä ja erityisesti se, että ei ole otettu huomioon minkäänlaisia kriteerejä, jotka tyydyttäisivät investointipuolella. Tällä hetkellä sitten tätä mietintöä tullaan syksyllä tutkimaan sitten täysistunnossa, mikäli kaikki sujuu hyvin. EU kuitenkin olisi pitänyt reagoida heti ystävien kuningaskunnan kansanäänestyksen jälkeen, ja mikä siitä tulokseksi tuleekin, niin voi hyvin nähdä, että 19 euroalueen ja seitsemän ulkopuolisen maan toimijat, jotka haluavat kuitenkin euroalueeseen liittyä, ja sitten vielä nämä kaksi poikkeuslupaa omaavaa maata. Tämä kokoelma on siis varsin olennainen rakennelma. Ja tiedämme myös, mitä komissiossa, anteeksi, perussopimusvaliokunnassa tehdään, on kyse sitten niin sanotusta Brock-Bresson-mietinnöstä, joka käsittelee sitä, mitä voidaan perussopimuksien valossa tehdä. Sitten Giver Hofstadin mietintö, jossa käsitellään sitä, mitä tehdään perussopimusten ulkopuolella. Tämä kontekstista. Sitten itse toimintatavasta, ihan niin kuin Raimer Böge sanoi, ja on sanonut useitakin kertoja, meidän pitää keskittyä neljään kysymykseen ja niihin annettaviin vastauksiin, niin kuin työasiakirjakin toteaa. Ensimmäinen kysymys. tarvitaanko euroalueen budjettia, no tätä kysymystä ei enää pidäkään sitä se on jo esitetty ajat sitten, vaan minkä takia euroalueen budjettia tarvitaan. Mitä EMUsta puuttuu, että tarvitaan tätä budjettia sitä täydentämään. Ja sitten tässä tulee eh, huomaakin, että perustelut liittyvät oikeastaan kolmeen eri kysymykseen. Ensinnäkin tehtävä, joka tavallaan otettiin kannettavaksi silloin, kun Euroopan vakausmekanismi otettiin käyttöön, siis mahdollisuus vastata erilaisista häiriöistä tai epäsymmetrisistä sokeista euroalueella me olemme myös selkeästi identifioineet symmetristen shokkien merkityksen euroalueellisten kolmas tehtävä, joka liittyy äh, konvergenssin lähentymiseen euroalueella, koska kerran kaikki tutkimukset jo vuodesta 2028 ovat osoittaneet, että se mitä e oletettiin ennen emua, että siis tulee lähentymistä euroalueen kesken, niin se ei olekaan nyt sitten toteutunut mitä nyt on saatu aikaan tämä kasvu- ja vakaussopimus, ja sitä on myös parannettu, mutta siltikään tämä ei ole onnistunut. Sitten toinen kysymys. Mitä välineitä meillä voisi olla käytössämme? Tai miten käyttää tätä budjettia, millä välineillä? Selvästikin tarvitaan ohjeistusta euroalueella julkisten investointien ja hankintojen suhteen. Selvästi tarvitsemme myös lähentymisvälinettä ja tässä ehkä voitaisiin pohjata, käyttää hyväksi työtä, johon te puheenjohtaja olette jo ryhtynyt silloin, kun Gieber Hofstadin ja Elmar Brokin kanssa toimitte parlamentin serparyhmässä viime vaalikaudella ja puhuitte näistä lä- lähentymi- lähentymisen mm, käsikierrestä ohjeesta, miten voisimme päästä sitä pattitilasta eteenpäin. Ja, mm, tästä päästä toteuttamaan näitä lähettämiskriteerejä silloin aikanaan, kun maat hyväksyvät euron liittyvät sen, silloinhan puhuttiin näistä kriteereistä. Sitten tällä hetkellä päivällä olevat ehdotukset. Taloudellisesti ajatellen ne ovat todella vakuuttavia argumentteja. Tätä kautta voidaan uudelleen rakentaa euroaluetta ja saada mukaan automaattiset vakautta. Ja kaikki tutkimukset tässäkin osoittavat, että tämänhetkiset talouspolitiikan ohjassa nyt jo pyrkivät tähän ja tässä tarkoituksena ja on saada aikaan tällainen minimityöttömyyskorvaus alueelle. Tällaista on myös euroalueen maissa ja tietenkin kaikesta voidaan keskustella, mutta tämä on todella vakuuttava argumentti ja luonnollisesti tähän sitten liittyy myös kysymys, millaisissa poliittisissa olosuhteissa tällaiseen toimintaan voitaisiin ryhtyä. Sitten kolmas kysymys, johon meidän pitää vastata, on tarkistaa, mistä rahoitus tulisi, jotta voidaan toteuttaa EU-budjettia tai rahoituskapasiteettia. Ja nyt Raimer Böökin kanssa, kun olemme tätä työtä tehneet, Me yritetään selventää yhtä asiaa, nimittäin miten tämä keskustelu liittyy toiseen keskusteluun täällä parlamentissa, joka koskee sitä, miten tarkistetaan monivuotista rahoituskehystä. Monivuotinen rahoituskehys on kehys koskee 28 jäsenvaltiota meistä tuntuukin, että jos halutaan käydä kunnollinen keskustelu tässä yhteydessä euroalueesta, silloin on vaikea ennalta päättää eurobudjetista äh, koko aluetta ajatellen. Nyt pitää sitten tarkastella muitakin puolia, vaikka tietenkin pitää ottaa huomioon euroalue silloin, kun tarkistetaan ra- monivuotista rahoituskehystä. Älkää nyt ymmärtääkö minua väärin, mutta emme ole sitä mieltä, että pitäisi uudistaa vaikka rakennerahastoja alusta loppuun asti, kun ruvetaan EU-budjettia rakentamaan. Sitä Tässähän ei ole kyse pelkästään euroista, vaan koko EU-sta ja sen jäsenvaltioista. Tämä liittyy näihin eri mahdollisuuksiin, joita nyt pohditaan, mistä ne ole vielä päätetty. Mutta on ainakin kolme vaihtoehtoa, jotka tässä pitää mainita. Tietenkin euroalueen yhteiset joukkovelkakirjat, vaikka tässäkin poliittisesti tämä on hankala kysymys. Sitten on sellainen mahdollisuus, että käytettäisiin erityisiä omia varoja, ja tässä on otettu esille Tämä otettiin esille erityisesti kuulemistilaisuudessa Euroopan keskuspankin kanssa joidenkin kollegojen aloitteesta. Pohdittiin sitä, että euroalueen budjettiin voitaisiin käyttää myös EKPn varoja ja parahaveroja. Ja sitten kolmas kysymys tietenkin Euroopan vakausmekanismi. Sitä kautta voidaan saada liikkeelle kriittistä massaa, jolla on huomattavaa merkitystä. Tämä on jo vähän lähempänä tätä EU-budjettiasetelmaa. Ja sit heti kun toimme niin kuin mitä parlamentti on aina vaatinut, että alamme käyttämään yhteisön metodia tässä Euroopan vakausmekanismissa, niin silloin meidän täytyy varmasti ottaa huomioon EVM ja tätä kautta voisimme rahoittaa pankki, pankkiunionin varautumisjärjestelyä. Sitten vielä lopuksi. Me, Me olemme Raimerin kanssa samaa mieltä seuraavasta asiasta. Ensinnäkin ei tule mitään taloudellista demokraattisen talouspolitiikan ohjausta ilman, että Euroopan parlamentti sitoutuu tähän vahvasti. Sehän on euroalueen oma parlamentti tavallaan. Ja tässä yhteydessä meidän pitää oppia menneisyydestä. Menneisyydessä kun sopimus ei ollut mahdollista kaikkien euroalueen maiden kesken tai EU-maiden kesken johtuen yksimielisyyssäännöstä, niin sitten on pohdittu tällaisia muita ratkaisuja perussopimusten ulkopuolella, jossa ennen kaikkea otettiin huomioon yksi toimi, eli nimittäin komissio, mutta sivuun jätettiin kuitenkin Euroopan parlamentti. Meidän pitää ottaa nämä molemmat nyt mukaan. On kyse sitten mistä tahansa veto-oikeudesta, jota voidaan harjoittaa sopimuksen suhteen, joka on tehty Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Mielestäni tässä pitää välttää sellainen tilanne, mikä on ollut Euroopan vakausmekanismin yhteydessä, niin se ei saa toistua. Sitten toiseksi euroalueen budjetin käytöstä hallinnasta. Me olemme aina puhuneet valtiovarainministeristä. Siitä on montakin kertaa äänestettykin täällä parlamentissa. Samanaikaisesti meistä tuntuu siltä, että ehkä pitäisi hieman miettiä tällaisia välivaiheita, joiden kautta pystyisimme vakuuttamaan vielä ne, jotka tällä hetkellä ovat vastuussa eurobudjetista, nimittäin viittaan valtiovarainministereihin itseensä. Ja tässä voitaisiin ehkä ottaa käyttöön jonkinlainen EKPn toimintamalli ja tarkastella, miten kaikki tällainen saataisiin sovitettua yhteen. Ja sitten viimeksi meidän oma jär- toimintamme täytyy sanoa, että perussopimusvaliokunnassa kollegamme Rangel on miettimässä tällä hetkellä sitä, kuinka voitaisiin käyttää hyväksi järjestelmää, joka on ollut käytössä pankkiunin valvonnassa, miten tämä valvontamekanismi voitaisiin siirtää parlamentaariseen kontekstiin. En puhu tästä nyt kovin paljon kauempaa, mutta tämä on varmasti yksi mahdollinen vaihtoehto, jota kannattaisi hiukan läheisemmin, äh, lähemmin tarkastella. Kiitos, edustaja Beres. Nyt varjoesittelijöille puheenvuorot. Kaksi minuuttia puheaikaa kullekin. Ensimmäinen puheenvuoron käyttäjä on Sigrid Munesan. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää yhteisesittelijöistä heidän toistaiseksi tekemästään työstä. Kiitän myös työasiakirjoista ja maaliskuussa järjestetystä kuulemistilaisuudesta. Keskeinen kysymys, joka tulisi selkeyttää nyt, on se, miksi tarvitsemme rahoituskapasiteettia. Minun mielestäni me käsittelemme sitä, kuinka voimme vahvistaa häiriönsietokykyä kriisien jälkeen. Seuraava kriisi varmasti meihin iskee, mutta me emme vain tiedä, mistä se tulee. Parasta, mitä voisimme tehdä, on parantaa taloutemme kilpailukykyä. Ne välineet, joita tulisi mielestäni käyttää, ovat rakenneuudistukset. Meillä on selkeä perusta rakenneuudistuksille. Se on myös rahoituskapasiteetin perusta ja se näkyy neljän puheenjohtajan raportissa. Olen samaa mieltä esittelyiden kanssa, kun he toteavat, että tulisi arvioida käytössä olevia välineitä ja katson, että keskeinen väline ovat äh, maakohtaiset suositukset. Kun ymmärrämme, että tämä on juuri se, mitä jäsenvaltioiden täytyy tehdä. Ja me kaikki olemme kuitenkin pettyneitä siitä, että he eivät ryhdy tarvittaviin toimiin. Jos rahoituskapasiteetin kautta voimme maakohtaisia suosituksia kannustaa ja niiden täytäntöönpanoa edistää, niin se voisi olla hyvä väline. No sitten suhde euroalueen ja euroalueen ulkopuolisten maiden välillä. 19 jäsentä on euroalueella, euroalueen ulkopuolella on EU-jäseniä, heillä ei ole velvoitteita, yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Tanskalla on opt-out. Ne maat, jotka aikovat liittyä euroalueeseen keskipitkällä aikavälillä, niille tulisi antaa mahdollisuus liittyä myös rahoituskapasiteettiin etujen, maksuosuuksien ja hallinnon osalta. Ja viimeiseksi meidän tulisi olla realistisia myös rahoituskapasiteetin volyymin suhteen. Kuinka paljon on mahdollista poliittisesti? Ei pidä tehdä sitä, mitä muut toimielimet voivat nyt jo tehdä, EKP, IMF, ja se, mitä nämä instituutiot eivät voi tehdä, siihen tulisi keskittyä. EKPn puheenjohtaja pyytää jäsenvaltiota aina vain samaa. Sitä, että tehtäisiin uudistuksia, jotka parantavat kilpailukykyä ja estävät sitä, että seuraava kriisi meihin kovasti iskisi. Kiitos. Kiitos. Nyt Paul Tang. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijöitä näistä asiakirjoista ja esityksistä. Olen yhtä huolissani kuin Rämä Böge. Me elämme todella vaarallisia aikoja. Meillä on yhteinen valuutta, mutta ei yhteistä politiikkaa, koska meillä ei ole yhteisiä välineitä. Tämä tarkoittaa sitä, että ennemmin tai myöhemmin riskinä on euroalueen hajoaminen – Niin me tarvitsemme itse asiassa, kun ajatellaan poliittisia rajoitteita, joita meillä on, niin meidän pitäisi jo valmistautua seuraavaan kriisiin. Mitä tapahtuu, jos euroalue kompastuu, jumittuu? Miten vastaamme Euroopan tasolla? Minä näen tämän työn niin, että tässä nyt valmistaudutaan tulevaan kriisiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kyllä, me tarvitsemme pankkiunionia, koska meidän täytyy päästä eroon jäsenvaltioiden ja pankkien välisestä linkistä. Mutta lisäksi on tarpeen palauttaa kapasiteettia niin, että vakauttavaa politiikkaa voidaan jäsenvaltioissa ajaa. Muuten tällaiset shokit haittaavat Euroopan talouksia hyvin vakavasti, koska vakauttavan politiikan välineet ovat kärsineet suuren velkataakan takia jäsenvaltioissa. En pidä tästä mietinnön otsikosta, kun siinä puhutaan välineistä edelleen. Minusta meidän pitäisi puhua lähinnä tavoitteistamme, mitä me haluamme tehdä, kun ajatellaan euroalueen tulevaisuutta. Mahdollisuutta tarvitaan vakauttavalle politiikalle. Tämän sanottua, niin toteaisin, että pidän kovasti siitä, että esittelijät etsivät keinoja löytää uusia yhteisiä välineitä EUn budjettipuitteista. Tämä on tärkeää, koska tämä johtaa hallintajan valvontamekanismeihin, jotka ovat perinpohjaisen demokraattisia, koska ongelmanahan Euroopassa on se, että demokraattista avoimuutta puuttuu. Ajatellaan, että tämä on teknokraattien projekti eikä poliitikkojen, vaikka se totta kai poliittinen projekti onkin. Minulla on tämä huoli siitä, että pitäisi nyt yhdistellä todella budjettivaliokunnan huolet ekonvaliokunnan huoliin. Budjetti ja yhteinen valuutta. Tuntuu, että jäsenvaltiot haluavat ainoastaan hyötyä, eivätkä huolehdi yhteisistä tavoitteistamme. Kiitos. Monsieur Colmel. Kiitos. Colmel, olkaa hyvä. Dank, Herr Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiittäisin ensin molempia esittelijöitä tästä perustyöstä, taustatyöstä, jota on nyt tehty. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että kun puhutaan euroalueen budjetista, ensin ajatellaan tuota ensimmäistä sanan osaa, kun siellä on euro mukana. Eurohan tarkoittaa yhteisenä valuuttana sitä, että euron jäsenvaltioilla ei ole enää mahdollista – valuutan sopeuttamisen kautta tasapainottaa budjettinsa ongelmia. Tämä on ihan perusongelma. Ja se on tunnustettu ihan alusta asti, mutta on toivottu sitä, että talous sopeutuisi vähitellen sillä tavalla, että valuutan arvomuutoksia ei enää tarvita. Meidän on tunnustettava, että vuonna 2016 olemme elämä kahdeksattä vuotta kriisiä, joka on eurosta lähtöisin. Eli jos nyt esitetään, että euro jotenkin vie meidät taloudellisten tulosten paratiisiin, niin silloin on kyllä unohtunut elämän realiteetit. Joko kaikki reagoisivat oitis, näin ei kuitenkaan käy, ja siksi tarvitaan eroja. Ja ne maat, euroalueen maat, jotka eivät pysty tai eivät halua lähteä näihin hankkeisiin mukaan, niille on annettava mahdollisuus luopua euron käytöstä. Siinä mielessä en ylipäätään ymmärrä sitä, että täällä puhutaan, voidaan puhua euroalueen budjetista ilman, että vastataan tähän kysymykseen. kysymykseen. Tässä on kyse muustakin, esimerkiksi sosiaalisista standardeista. Miten haluamme selittää EUn kansalaisille, että tietyssä maassa kansalaiset jäävät eläkkeelle vaikka 58-vuotiaana tai 60-vuotiaana. Ja muissa maissa 67 tai ehkä uusimpien tutkimusten mukaan aika 70-vuotiaana. Tämä on kaikki toteutettavissa, mutta onko tässä olemassa sitten jotain taloudellista tasausta? Ja jos niin, mistä rahan peräisin? Jos puhutaan tässä euroalueen budjetista, niin tämä johtaa tällaisen siirtoihin perustuvaan unioniin. Mutta sitä ei ole koskaan suunniteltu. Ja ihan viimeinen asia, puheenjohtaja, kiitos paljon. Meillähän on Maastrichtin sopimus. Aivan oikein edustaja Böge sanoi, että tulevaisuudessa sopimuksista on pidettävä kiinni. Miksi sitten kunnioiteta Maastrichtin sopimusta? Siinä on säädelty 3 prosenttia velkaantumista vuosittain, 60 prosenttia yläraja. Tästä on lopulta pidettävä kiinni. Ruohonen Lerner. Ruohonen Lerner, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On hyvä huomata, että asiantuntijapaneeli, jota kuulimme taannoin, nosti esiin riskin moraalikadosta eli riskin järjestelmän hyväksikäytöstä tavalla, joka johtaisi epätarkoituksenmukaisiin tulonsiirtoihin. Riskin eliminointi edellyttäisi tehokasta ja syvälle käypää kykyä kontrolloida jäsenvaltioiden politiikkaa, ja kuten paneelikin totesi, tähänastiset kokemukset eivät viittaa siihen, että edellytykset koordinaation olisivat olemassa. Eli tosiasialliset edellytykset ohjata jäsenvaltioiden politiikkaa niin, että moraalikato pysyisi kontrollissa, ovat hyvin vähäiset. On tärkeää ymmärtää, miten perustavaa laatua olevasta asiasta tässä on kyse. Jäsenvaltioiden politiikan tehokas ohjaus edellyttäisi niin suurta vallansiirtoa jäsenvaltiolta EUlle, että merkittävä osa jäsenvaltioiden demokraattisista järjestelmistä pantaisiin sen myötä viralta. Kysymys ei ole vain, olisiko tämä mahdollista, vaan myös olisiko se demokratian kannalta toivottavaa. Mitä tulee budjettikapasiteetin rahoittamiseen, niin työpaperissa, josta olemme puhuneet kollegoiden kanssa, nostetaan esiin Euroopan vakausmekanismin varojen käyttäminen. On syytä kuitenkin muistaa, että vakausmekanismi on kriisirahasto, jonka osakkeen omistajia ovat emun jäsenmaat. Näin ollen unioni ei voi yksistään päättää rahaston käytöstä. Sama koskee EKPn voitonjakoa, jota esitettiin myös yhdeksi rahoitusmahdollisuudeksi. Kyseiset voitot jaetaan kansallisille keskuspankeille, jotka omistavat EKPn. Toki voivathan jäsenmaat halutessaan siirtää voitot eteenpäin, mutta tässä tullaan taas poliittisten realiteettien eteen. Euroalueen budjettikapasiteetin akilleen kantapää voi myös olla sen ehdotettu hallintorakenne. Vallan ja vastuun tulisi olla tasapainossa, mutta tässä esityksessä vastuu ja valta eivät kohtaa. Ongelma johtuu yksinkertaisesti siitä, että jäsenmaiden rahaa eli kansallisia varoja siirretään ylikansalliselle tasolle, jossa niiden käytöstä päätetään yhdessä. Jos ehdotettu hallintorakenne olisi euroalueen eräänlainen valtiovarainministeriö, niin mielestäni se vaatisi keskustelua demokraattisesta legitimiteetistä. Näyttääkin siltä, ettemme pääse tätä kysymystä pakoon. Todellisuutta on välillä vaikea kohdata, koska todellisuudella on tapana voittaa. Mutta odotan silti mielenkiintoista ajatuksenvaihtoa tulevaisuudessakin. Kiitos. Thank you. Jean Arthuis. Yes. Jean Arthuis. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Rainer Bögeä ja Pervans Peresiä huomattavasta työstä, jota he ovat tehneet. Euroalue on todennäköisesti vaarassa, se on lievästi sanottu. Me otimme käyttöön yhteisen valuutan ja pohdimme sitä, tarvitaanko talouden ohjausta vai tarvitaanko ikään kuin yhteisen omaisuuden hallintasääntöä, jonka kautta määriteltäisiin säännöt, joita jäsenvaltioiden tulisi noudattaa silloin, kun tätä yhteistä valuuttaa halutaan käyttää. Valinta tehtiin ja valittiin säännöt ilman talouden ohjausjärjestelmää. Nyt me havaitsemme sen, että säännöt, sääntöjä ei enää kunnioiteta. Äh, rikkomuksia nousi esille varsin nopeasti heti vuoden 2000 jälkeen. Sääntöjä ei enää ole, eikä ole myöskään tätä hallintoa. Ei ole euroalueen talouspolitiikkaa, koska jokainen jäsenvaltio toteuttaa omaa talouspolitiikkaansa. Tämä oma-aloitteinen mietintö tulisi käyttää parlamentin mahdollisuutena puhua eurooppalaisille ja edetä jonkinlaiseen pedagogiseen lähestymistapaan sen suhteen, mitä meidän pitäisi tehdä. Toivon, että yhteisesittelijät valitsevat rohkeuden näissä ehdotuksissa ja että he ehdottavat meille optimaalista lähestymistä, vaan niin, että pääsemme todella euroalueella optimaaliseen valuutta-alueeseen. Eh, meillähän on asioita, jotka ovat perussopimusten mukaisia ja osa toimista vaatii taas perussopimusten muutosta. Meidän on oltava kunnianhimoisia ja on ehdotettava ihanteellista reittiä, jotta vihdoin ja viimein pääsemme siihen tilanteeseen, että lupauksista pidetään kiinni. Useissa otteissa on tehty ilmoituksia huomattavista kasvulupauksista, työpaikkoja syntyisi mutta pettymyksiä, epäonnistumisia on tässä kertynyt aika lailla ja nyt sitten populismi nousee. Tilanne on kiireellinen. Pyydän yhteisesittelijöitä, jotka ovat tehneet kauniita ehdotuksia, olemaan rohkeita ja pitäisi löytää sitten oikea tie myöhemmässä vaiheessa. Tässä vaiheessa tarvitaan pedagogista lähestymistapaa ja luotan teidän toimintaanne. Kiitos Jean myös tästä rohkeuden esiin tuomisen vetämisestä. Seuraava puhuja. Niin se ei ole puheenjohtaja. Täällä puhun hänen puolestaan ranskaksi. Nils ei tietenkään olisi puhunut ranskan kielellä, mutta minä kuitenkin sitä käytän. Kiitos huomattavasta työstä. Toiseksi, aivan niin kuin Ahty sanoi ja Tang sanoi, tämän työn varsinainen tarkoitus on se, että meillä on liian vähän kasvua ja liian paljon työttömyyttä euroalueella. Tästä syystä on siirryttävä akateemisesta lähestymistavasta toimintaan, aivan niin kuin Bere sanoi. Ei tässä ole kyse siitä, että muutetaan toimielimiä, vaan todellisesta tarpeesta tässä on kyse. Me voisimme mielestäni kehitellä ikään kuin ajatusta julkisesta hyvästä, yleisestä hyvästä. Kun perustetaan poliittinen toimija ja eh, sille budjetti ja totta kai tähän liittyy myös valuutan vakaus, ja sitten on muita kysymyksiä, joista voidaan aina keskustella. Sitten perussopimusten muuttaminen, vaikkakin tilanne on aika lailla epäselvä tällä hetkellä, kun otetaan huomioon yhdistyneen kuningaskunnan sopimus. Me emme tiedä, mikä juridinen status tällä sopimuksella on. Todennäköisesti se aiheuttaa käytännössä huomattavia ongelmia, mutta jonkinlainen ajatus ainakin perussopimusten muuttamisesta leijuu ilmassa. Eli tämä täytyy ottaa huomioon. Jos yhdistynyt kuningaskunta jättää jäsenyyden, niin skenaario muuttuu todennäköisesti joka tapauksessa yhteiselämän sääntöjä on siinä vaiheessa muutettava. Minä korostaisin seikkaa, joka vaikuttaa hyvin tärkeältä kansalaisten näkökulmasta, nimittäin eh, selkeys oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen. Me emme voi enää toimia järjestelmässä, jossa on eletty ikään kuin väliaikaisuuden pohjalta. Maastricht oli väliaikaista, kaikkien piti liittyä euroon. Tämä on kirjattu pöytäkirjan 12 aivan mustaa valkoisella. Kaikilla oli tällainen institutionaalinen puitteisto. No sitten sopimus yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun valuutta otettiin käyttöön, äh, ajateltiin, että ei ole enää yhtä ainoata valuuttaa äh, emussa, äh, joka on siis euro. Ei ainutlaatuinen puitteisto yhdelle valuutalle, mutta jos on monta valuuttaa, niin ei ole järkeä olla vain yksiä puitteita. Kun ajatellaan sympatiaa, taikka sitä, että no okei, meillä on yhdet sisällä, toiset taas vähän ulkona. Emme me voi tällaista ajatusta myydä kansalaisille. Kaikki ovat tervetulleita euroalueeseen, jotka haluavat kantaa vastuunsa, he saavat myös oikeudet tämän kautta. Se, joka ei kanna vastuutaan, joka ei tule muiden avuksi, joka ei ole jäsenenä valuutassa, sillä ei ole myöskään oikeutta tulla päätöksentekoelimiin mukaan jos me emme puhu selvästi, niin että meidän on keksittävä, luotava jotakin muuta, mitä tähän saakka on ollut käytössä, niin sitten tämä monimutkaisuus ja tämä epäselvä tilanne vain jatkuu. Kansalaiset eivät tätä ymmärrä. Ja tämän lisäksi syntyy todellinen ongelma myös demokratian näkökulmasta. Henkilökohtaisesti katson, että euroalueen budjetti jossakin vaiheessa vaatii euroalueen parlettia. Se voidaan toteuttaa tähän parlamenttiin ilman päällekkäistä työtä, ilman kustannuksia, ilman niitä kollegat suljetaan ulkopuolelle. Kaikki kollegat voivat osallistua keskusteluun, mutta silloin kun kyse on valvonnasta ja päätöksistä, niin silloin euroalueen jäsenet tekevät päätökset jossakin vaiheessa liian monimutkainen järjestelmä kääntyy meiltä vastaan jossakin vaiheessa. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Niriada. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää yhteisesittelijöitämme myös. Mielestäni, jotta varmistamme, että saamme yhteisen välineen kohdata tulevia kriisejä, meidän pitää tarttua eri alueisiin jotta hoidamme työttömyyden ja kasvun puutteen. Ja niin kuin täällä on sanottu, pitää edelleenkin kehittää yhteistä hyvää. Haluaisin ottaa sitten huomioon seuraavat avainseikat. Uskon tarvitsemme sopimuksen kultaista investointisäännöstä, koska investointien kautta saadaan pääoma, äh, pääomaa rakentua julkisesti ja, ja tämä palvelee tulevia sukupolvia. Tietenkin sitten tämä nettojulkiset investoinnit pitää vapauttaa velasta ja ve- velkasäännöistä kasvavakassopimuksessa mahdollisuus rahoittaa julkisia investointeja EKPstä, EIPn kautta ja ja muiden kehityspankkien kautta ostamalla suoraan joukkolainoja tai takuita. Tätä mahdollisuutta pitää tutkia. Tämä täydentää rahapolitiikkaa, jota tällä kertaa heikkenee finanssipoliittisen säästöjen takia. Ja näin ei voida täysin EKP täysin kriisin hoitotehtävänsä tarvitsemme tällaisia kertamaksuja EIPlle jäsenvaltioilta ja muille kehityspankille, aivan erityisesti julkiselta pankkisektorilta. Näin voitaisiin tehostaa investointeja ja tämä pitäisi myös vapauttaa kasvu- ja vakaussopimuksen mm, säännöiltä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt en näe Fabio De Masia paikalla. Onko Guelta muita puhujia? Ei. Ernest Maragalla. Sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin täällä on sanottu, tässä on täydellinen hyvä asiakirja jo edessä, työasiakirja. Se herättää varmastikin aika paljon myönteisiä odotuksia, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että tähän liittyy tietty vaara äh, langeta tällaisen itsetyytyväisyyden tilaan. Parlamentti voi ilmaista mielipiteitään, antaa viestejä älykkäällä tavalla ja, ja niin kuin nyt teemme, määritellä oikealla tavalla budjettikapasiteetin sisällön euroalueella, mitä mahdollisia tehtäviä sillä olisi, mitä tavoitteita, minkä mahdollisuuksia siihen liittyy. Kaikki on tässä mukana, mutta tässä on tärkeää myös todellisten sopimusten laatimiskyky. Tällä hetkellä Tämä ei ole vain parlamentin toiminta, joka on kuitenkin, en nyt ehkä utopista, mutta kuitenkin hypoteettista. Tämä on silti kyllä hyvä työasiakirja. Me pystymme käymään poliittista dialogia komission neuvoston kanssa. Sehän on välttämätöntä, jos haluaa meidät näissä kysymyksissä. Täytyy myös hyväksyä, että euroalue ja EU ovat kaksi aluetta, jotka jatkossakin tulevat toimimaan rinnakkain joten e, e, ei pidä miettiä sitä, miten muutamme ne yhteen toimiveksi. Budjettikapasiteetti tarkoittaa sitä, että on kykyä harjoittaa suhdanteiden vastaista politiikkaa, tehdä investointeja, voidaan myös jakaa tuloja ja voidaan määritellä politiikkaa, jolla rakennetaan yhteistä hyvää ja toimitaan yhteisen edun mukaisesti. Tämä voitaisiin määritellä toisellakin tavalla muutoksena. Pitää ajatella, miten siirrymme pysyvistä siirroista, siirtomekanismista, joka tähän mennessä on ollut käytössä sellaiseen vastuulliseen mekanismiin EU-ssa, jossa vastuullinen muutos tai transformaatio, se on tärkeä kysymys. Ja uskon, että kun ajatellaan sitä älykästä kehitystä tämänhetkisten välineen kohdat. Meillä on Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso, joka ohjeistaa meitä epätasapainokysymyksistä, mutta vain yhteen suuntaan. Tarvitaan asymmetrisiä välineitä myös. Ja tietysti tarvitaan myös tiettyjä seuraamus- tai sanktiovälineitä. Lopetan aivan kohta. Ihan sekunti vain. Sitten tarvitaan sellainen mekanismi, joka olisi pohjana sillä, että todella voidaan saada aikaan todellisia, todellista investointikykyä ja voidaan varmistaa jäsenvaltioiden talouspolitiikan lähentyminen. Kiitos. Thank you, Bas Eichhout. Kiitos, Bas Eichhout. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijöille kahdesta työasiakirjasta. Niissä esitetään aivan oikeat kysymykset. Ja nyt pitäisi löytää vielä oikeat vastaukset, eikö niin? Halusin vain painottaa monien muiden tavoin sitä, että tämä on hyvin tärkeää keskustelua. Erityisesti, koska tiedämme, että parlamenttiamme ei aina pidetä uskottavana toimielimenä, koska me haluamme aina vain lisää rahaa ja lisää Eurooppaa. Näin ajatellaan parlamentin ulkopuolella. Siksi tässä mietinnössä on tärkeää hyvin selkeästi sanoa, miksi näin toimimme. Miksi me pyrimme tällaiseen rahoituskapasiteettiin? Siksi, että me haluamme huolehtia siitä, että asymmetristen shokkien vaikutukset tasoittuvat. Siksi keskustelemme tästä. Ja Valtangin kanssa olen samaa mieltä siitä, että ehkä otsikossa jo pitäisi sanoa, että ei puhuta välineistä, vaan siksi, että rakastamme välineistä käytävää keskustelua, vaan tässä puututaan nykyeuroalueen euroalueen keskeisimpiin kysymyksiin ja välineitä tarvitaan lisää, koska edellisen kriisin aikana jouduttiin luomaan tällaisia hätäjärjestelyitä, joita kritisoitiin kovasti, mutta näin oli pakko tehdä, koska välineitä ei ollut paikallaan tarpeeksi. Tämä Tästä syystä tämä on niin tärkeää keskustelua sisällöstä. Pari seikkaa näistä kysymyksistä, joita esittelijät esittivät. On tärkeää, että meillä on ikään kuin automaattinen vakauttaja – emme halua kaikenlaista ehdollisuutta, koska on ratkaisevan tärkeää, että tästä koko prosessista tulee automaattisempi, niin ettei tästä tule jälleen tällaista poliittista keskustelua. Jos rakenneuudistuksista halutaan poliittista keskustelua, sitä voidaan käydä, sitä käydään. Kasvu- ja vakaussopimus ja tilintarkastustuomioistuimhan sanoi myös, että on parannettava näitä välineitä – mutta ei nyt os, oteta tuota keskustelua tähän, kun puhutaan näistä vakautta opettajista ja niiden merkityksestä. Puheaikani taisi mennä jo, mutta yksi seikka ehkä vielä lopuksi, puheenjohtaja. Myös tärkeästä asiasta. Toinen keskeinen huoli, moraalikato ja nämä pysyvät siirrot. On huolehdittava siitä, että tällainen väline olisi voitu luoda euroalueen aluksi. Luultavasti Saksa olisi hyötynyt tällaisesta automaattisesta vakautusta ja olisi voitu ehkä välttää tällainen kupla Espanjassa. Eli on selkeästi osoitettava, ettei kyse ole ainoastaan pysyvästä tulonsiirrosta pohjoisesta etelään, vaan tämä olisi voinut auttaa monia maita eri aikoina. Sekin on ratkaisevan tärkeää, jos haluaa saada ihmisten tukea tällaisille toimille. Niin. Marco Sì, Grazie, ringrazio anch'io i due correlatori per il lavoro puntiglio. Kiitos, minäkin haluan kiittää yhteisesittelijöitä heidän tekemästään perusteellisesta työstä. Valitettavasti minä tässä keskustelussa näkisin, että tässä on taas yksi turha yritys pelastaa potilasta, joka on jo kuollut. Yritän selittää, miksi näin ajattelen. Euroalue on hanke, joka taloudellisesti ja poliittisesti ei toimi. Rahoituskapasiteetista keskusteleminen osoittaa tämän hyvin selkeästi. Tämä näkyy myös asiakirjasta aivan selvästi. Meillä on valtava ero sen suhteen, mitä tarvitaan, jotta euroalue olisi toimiva ja mikä taas on poliittisesti hyväksyttävää. Jos katsotaan Robert Mundelin ja muiden tekemää työtä siitä, minkälainen optimaalinen valuutta-alue on, joka todella toimisi, niin pitäisi tehdä euroalueella aika lailla paljon muutoksia verrattuna nykyiseen. Eli tämä ei kerta kaikkiaan vain toimi. Jos katsomme valmistelevaa asiakirjaa, siinä puhutaan välineiden luomisesta niin, että kyse ei olisi siitä, että olisi vain yksisuuntaisia pysyviä äh, rahasiirtoja, mutta tätähän me juuri tarvitsisimme, jotta euroalue toimisi. Eli tarvitaan pysyviä rahansiirtoja toisaalta äh, velkojien ja velallisten välille. Ja tämähän on juuri se kriittinen kysymys, eli euroalueen budjetin yhdistäminen rakenneuudistuksiin – tarkoittaisi sitä, että Troika institutionaalistettaisiin. Ja tämä, tähän liittyy valtava vastuukysymys, tilivelvollisuuden kysymys. Tila, tilanne on siis poliittisesti kestämättömällä pohjalla. Me havaitsimme muutama viikko sitten parlamentissa pidetyssä kokouksessa sen, että esimerkiksi Saksan kaltaisten maiden tulisi tällaisen välineen käytössä hyväksyttävä se, että 200-300 miljoonaa euroa siirrettäisiin euroalueen periferian maihin. Eli haluaisin kysyä Saksan kollegoilta, että miten te oikein aiotte selittää omille valitsijoillenne sen, että pitäisi käyttää satoja äh, miljoonia vuosittain tällä tavalla. Tähän poliittisen kysymykseen on vastattava. Kiitoksia puheenjohtaja. paitsi kollegan ja eräs toinen ESRstä, kukaan ei vakavissaan ole ottanut esille yhteisvaluuttaa esille. Sehän on valuutta, joka ei ole onnistunut olemaan kunnollinen valuutta 19 saatika 28. Se on aiheuttanut vain epätasapainoa. Olemme kuulleet ylijäämän maista, jotka joutuisivat maksamaan tukeakseen vaje, budjettivajeen maita, jolla on siis vaihtoisen vajeita. Me puhumme lähetymiskriteereistä ja ihanteellisesta yhteisvaluutta-alueesta. Se ei tule koskaan toteutumaan, ja koska meillä on poliittisia ongelmia käydä tätä keskustelua, budjettiin liittyy erilaisia ehtoja. Se tuo vain uusia onnettomuuksia ja katastrofeja. Kun ajatellaan, silloin kun otettiin ehdollisuus käyttöön, se koski tiettyihin maihin eikä kaikkiin. Ja sama koskee jotakin muitakin sääntöjä, joten mietin, minkä takia tämän tapaista järjestelmää jälleen kerran sitten ehdotetaan. Ja miksi tällainen budjetti kapasiteettoimista. Sitten ei ole mitään yleistä mandatia. Kukaan ei puhu siitä täällä, että päätöksiä on tehty, jotta luotaisiin uudet puitteet. Tämä on viiden puheenjohtajan kertomuksesta ja muista eri teksteistä. Ihmisiltä ei ole koskaan kysytty, mitä he ovat tästä mieltä. Se tässä nyt on ongelmana tässä luotetaan vain teknokraatteihin, teknokraatteihin, kuten esimerkiksi herra Montiin, eikä kuunnella kansalaisia. Tämä johtaa euroalueen romahduksen, ehkä koko EUn romahduksen otettu esille. Perussopimusten muutokset olisi erittäin tärkeää ottaa käyttöön sellainen lauseke, joka mahdollistaisi poisjäämismahdollisuuden maille, jotka haluavat eh, kansanäänestyksellä demokraattisesti päättää, haluavatko jättää euroalueen mahdollisesti. Ja sitten harjoittaa tällaista politiikkaa kuin EUssa. EUn poliittinen toiminta, sitä siihen vaikuttavat erittäin suuresti erilaiset lobbausryhmät. Me haluamme konsensusta ja siksi olisi hyvä, että olisi demokraattisesti valittu hallitus, joka voisi toimia eri tavalla kuin EUn lobbareiden vaatimukset vaativat. Enää ENFn kollegoita paikalla, ovatko he täällä? Sofi Montel, Annemans? Ei. Selvä. No sitten menettely ilman puhujalistaa ensimmäisenä. Lewandowski, olkaa hyvä. Kiitos. Molemmat esittelijät esittävät realistisia, rehellisiä asiakirjoja, ei mitään unelmointia, vaan realistista pohjaa keskustelulle, jota on käyty useat vuodet. Ja usean vuoden keskustelun jälkeen meillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Hallitusten välinen logiikka tuntuu voitavan tässä yhteisömallin. Ajatellen tulo puolta ja Montin ryhmän ajatuksia ja sitä, että minkälaisessa ilmastossa tätä keskustelua käydään. Erityisesti on ajateltava päällekkäisyyttä. Puhutaan kriisilainauksesta vai puhutaanko julkisista investoinnista, kuten esirahastoista vai rakennerahastoista vai makrotalouden vakauttajista – rakenneuudistuksista. Tämä on kuin porkkana, joka täydentää sitä keppiä, joka on meillä jo taloushallinnon osalta olemassa. Mutta ihan totta, moraalikadon vaara tässä on olemassa. Pari kommenttia euroalueen ulkopuolelta. Jos ajatellaan, että maiden on velvollisuus siirtyä euroalueeseen, kun euroalueen budjetista puhutaan – niin tämä ei ole kyllä kannustin. Puhutaanko tässä verotuksesta, tällaista liittovaltion mallista enemmän ja tämä valtiovarainministeriö malli tuntuu vähän federalistiselta ajatukselta. Vai puhutaanko sitten kapasiteetista, joka tulee esiin – silloin, kun tulee ongelmia vastaan. Onko tämä 28 jäsenvaltiolle? Se on poliittinen kysymys. Kiitos. Uh, Danuta Hubner. Kiitos, Danuta Hubner. Thank you very much. I... Kiitos. Minä katson, että me emme voi erottaa keskustelua rahoituskapasiteetista ja toisaalta syvenevästä Äh, finanssipolitiikan integraatiosta euroalueella, eli tämä ensimmäisenä seikkana. Toiseksi me olemme jo tehneet paljon, jotta saisimme todella uuden emun rahoituskapasiteetin aikaiseksi. Kurinalaisuutta on lisätty. Meillä on myös sääntöjä, institutionaalisia sääntöjä. Meillä on myös huomattavaa äh, mekanismia sekä finanssipolitiikassa että lainaan, lainauksessa – me olemme päässeet eteenpäin, kun koordinointia on vahvistettu budjettikysymyksissä. Totta kai siinä on vielä työsarkaa jäljelläkin. Lähentyminen tällä hetkellä vaatii paljon vähemmän investointeja kuin mitä vaadittiin 15-20 vuotta sitten, silloin kun kohesiorahastot perustettiin. Me voisimme mennä vielä pidemmällekin näissä asioissa. Rahoituksen osalta totean, että jos ajatellaan muutakin kuin Euroopan budjetin, budjettiroolia, niin sitten ylitetään budjettiperiaatteet ja on pohdittava hallitusten välisiä järjestelyjä. Parempi on pitää kiinni budjetin yhtenäisyydestä. Meillä tulisi olla sellainen lähestymistapa, joka pohjautuisi pikemminkin kannustimiin eikä niinkään keppiin ja rangaistukseen. Alain lamassu. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen esittelijöitä alkuun. Mielestäni työstämme on hyötyä, jos se auttaa meidät palaamaan maan päälle, lopettaa haaveilun ja hälventämään epäselvyyttä kenttä, joka liittyy tähän omaan euroalueen talousarvioon. Minä en ymmärrä, miksi poliittiset huomattavat vaikeudet, joita jäsenvaltioissa on rahoittaa EUn politiikkaa eri politiikan aloja, miten ne hävisivät taikaiskusta silloin, kun on kyse euroalueen maista. Jos halutaan omaa budjettikapasiteettia euroalueen, niin kuin täällä on sanottu, niin silloin pitää perustella tämä erityisten politiikkojen rahoittamisella euroalueella, jota sitten sovelletaan muihin EU-maihin. Ja en ole nähnyt mitään tällaista. Rakennerahastot, tietysti joihin liittyy poliittinen ehdollisuus, mutta se on jo olemassa. Sitten samalla tavalla en ymmärrä, millä tavalla poliittiset vaikeudet, joita meillä normaalin budjetin kohdalla häviäisivät tässä euroalueen budjettikysymyksessä. Tämä tulee talouspolitiikan ohjaukseen. Ei se, että annetaan titteli, valtiovarainministerin titteli jollekin henkilölle, että silloin enemmän, hänellä sitten olisi enemmän vaikutusvaltaa kuin vaikka ulkopolitiikassa erityisedustajalla on. Mitä tulee sitten omiin varoihin, tuloihin, en ymmärrä, miten jäsenvaltiot, jotka järjestelmällisesti ovat vastustaneet budjettisolidaarisuutta auttaakseen vaikeuksissa olevia maita eurokriisin yhteydessä, yhtäkkiä sitten hyväksyisivätkin sen, että luodaan uusia rahoituslähteitä rahoittamaan eri uusia poliittisia tavoitteita. Minä uskon, että erityispiirteet, jotka liittyvät juuri euroalueeseen, on siinä, että tämän alueen sisällä tarvitaan todellista rahapoliittista ja rahoitukselta solidaarisuutta tässä tarvitaan tarvitaan Euroopan vakausmekanismin uudistusta, jossa tulisi tällainen valuutta rahasto, niin kuin on ehdotettu, sitten tarvitaan kriisiratkaisua ja, ja talletussuojajärjestelmä pankkiunionissa. Nämä ovat erityisiä kysymyksiä euroalueen muun osalta. Budjettiprioriteetit EU-ssa ovat täysin erilaisia kun aletaan kaikkien näiden kriisiaspektien rahoittamista, vaikka maahanmuuttokriisiä, muuttokriisiä, Pariisin ilmastokonferenssia, sen aiheuttamia rahoitusvaatimuksia, Junckerin suunnitelman rahoittamista, ei meidän pidä uhrata näitä prioriteetteja jonkun unelman eteen, joka joillain jäsenvaltioilla nyt on, jota he meille esittävät, jotta hyväksyisimme budjettikuria tätä kautta koskemaan muita. Kiitos. Thank you. Kiitos. Alfred Sant. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Tekstissä minulle koituu ongelma siitä, että siinä oikeastaan mennään politiikan yläpuolelle. Unohdetaan se varsinainen rakennelma, josta tässä keskustellaan, teknokraattinen lähestymistapa, voi toki olla mielenkiintoinen, mutta tässä vaiheessa me tarvitsemme poliittista analyysiä siitä, mihin euroalueen tulisi edetä ja kuka hyötyy mistäkin ja missä rakenteelliset ongelmat piilevät. Strategia on hyvin selkeä. Teknokraattiset pienet askeleet tässä otetaan ja vaihe vaiheelta päädytään tilanteeseen, joka on konsolidoitava. Mutta tässä tulisi olla myös poliittinen hanke taustalla. Sen tulisi myös tulla esille poliittisten neuvottelujen tuloksena jäsenvaltioiden välillä euroalueella. Tässähän puhutaan federalismista, joka ei kuitenkaan halua omalla nimellään olla tässä hankkeessa mukana. Tämä on väärin. On väärin lähteä federalistiselle tielle mutta ei kuitenkaan tehdä selväksi sitä, että poliittisesti ajatus täytyisi täysin hyväksyä. Teknokraattinen lähestymistapa on se, että tätä ei nykyisellä rakenteella voida legitimoida. Euroopan parlamentti ei ole sellainen instituutio, joka voisi legitimoida demokraattisesti sitä, mitä me teemme. Sen takia on sitten vaaleja ja on kansanäänestyksiä ja niistä aiheutuvia ongelmia meillä on epätasapainoa keskustan, reuna-alueiden, idän, lännen, pohjoisen ja etelän välillä. Jos tähän ei tartuta poliittisesti ja taloudellisesti, niin emme me pääse eteenpäin sellaisella tavalla, joka ihmisten mielestä on järkevä. Ja minusta keskustelun tulisi kulkea tätä reittiä. Toki tässä voidaan esittää kysymys siitä, mikä tulisi olla oikeudenmukainen tuotto ikään kuin Toki tästäkin täytyy puhua. Rakenteellisesti tällä hetkellä euroalue toimii äh, rahaunionina, joka ei kuitenkaan ole optimaalinen. Ja äh, tämä epäoptimaalisuus vain lisääntyy äh, ajan mittaan. Suunnitelma on kiva. Meillä tulisi olla rahoituskapasiteetti euroalueella, mutta poliittinen legitimiteetti ja perustelut eivät ole vakalla pohjalla. Thank you, Mr. Kiitos, edustaja Novakov. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. En ole lääkäri, mutta euro taitaa olla sairaus. En ole samaa mieltä. Se on kyllä lääke. Se on joskus vähän kitkerä, hankalasti otettava, mutta ainoa mahdollinen ratkaisu. Olen kuullut sellaista kritiikkiä, että on huonoa ja väärin, että rikkaammat maat siirtävät varoja köyhempiin. Tämä on ihan totta. Tämä on kohesiopolitiikka, joka on keskeinen pilari Euroopan unionin toiminnassa. Jos tästä emme ole samaa mieltä, niin silloin voidaan lähteä valtavaan keskusteluun Euroopan unionin olemassaolosta. Minä uskon, että yksikään valuutta, Italian liira mukaan lukien, ei voisi olla niin vahva, että sitä voitaisiin verrata muihin suuriin valuuttoihin, Yhdysvaltain dollariin esimerkiksi tai muihin. Joten uskon kyllä euron tulevaisuuteen. Kyllä meillä on paljon ongelmia ratkaistavana. Uskon, että ongelmat, joita meillä on ollut ovat osoittaneet meille, että meidän on ratkaistava kaikki ongelmat, joita yhteisvaluuttaan liittyy. Ehkä täysi pankkiunioni on tässä oikea ratkaisu. Joten meidän täytyy katsoa, missä ovat järjestelmän ongelmat. Mutta ei saa liioitella sitä, että on Tässä vähän kuumetta ja se ihan yhdellä tabletilla saadaan korjattua. Kiitos. De Lange. De Lange, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja paljon. Tässä on jo tullut sanottua, tietenkin EMU ei ole täydellinen, joten meidän pitää miettiä keinoja vahvistaa sitä. Tunnen kyllä suurta huolta, että tähän mennessä toiminta saldomme on aika heikkoa, jos on sanottu, jos katson kasvoja ja vakaussopimusta. Ja monet eivät edes maista tässä sanaa, kun on kaikkia lupauksia, joita ei ole toteutettu, maakohtaiset suositukset. Olen hiukan huolissani, että jos alamme rakentaa jotakin uutta nyt, perustuen näille epäonnistumisille, niin kyllä toimitaan ju- juoksuhiekalla. Kun me puhumme siitä, että pitää vahvistaa emua, niin eikö silloin pitäisi osoittaa, että olemme luottamuksen arvoisia ja pystymme pitämään kiinni perussopimuksistamme ja sopimuksista. Tietysti jäsenvaltiothan tässä ovat suurimpia syyllisiä tässä keskustelussa, mutta myös me omalla puolellamme. Meidän pitäisi sanoa tämä ääneen selkeästi. Me tarvitsemme terveen pohjan, jolle voidaan rakentaa ja aikaisemmin olemme hyväksyneet, että tämä perusta kyllä on kärsinyt rakenteellisista heikkouksista. Minä itse asiassa olen samaa mieltä jossain määrin, voi olla hämmästyttävää, Paul Tangin kanssa, joka tässä viittasi siihen seikkaan, että ensinnäkin tarvitsemme radikaalia uudistusta EUn talousarviossa. Siitä pitää lähteä liikkeelle olemassa olevista puitteista ja näin osoitamme, että esimerkiksi rakennerahastomme, sitä paitsi kohesiorahastoiden tarkoitus oli juuri valmistella euroalueeseen. Niistä saataisiin niin paljon enemmän lisäarvoa irti, jos ne liittyisivät läheisemmin kuin nyt talouspolitiikkoihin, joita tarvitsemme euroalueella. Maakohtaiset suositukset esimerkiksi, toteuttakaa ne. Tietenkin näin Alan suuren huolen siitä, että käytämme koko talousarvion vain tätä taloudellista agendaa varten, mutta tässä budjetissa pitäisi kysyä maahanmuutosta, EU-paikasta maailmassa, taloudellisesta ohjelmastamme ja kestävyydestä tietenkin. Ja mitä tulee sitten taloudelliseen osuuteen, ensin pitäisi tarkastella, miten voimme luoda taloudellisen osan budjettiin, joka liittyy enemmän rakenteellisiin uudistuksiin ja osoittaa, että voimme johtaa ohjata politiikkaa EU-ssa ja tukea sitä, mitä meidän mielestämme tarvitaan talouspolitiikassa. Jos näin voimme tehdä, voimme rakentaa tätä eteenpäin, mutta pelkään hiukan, että nämä kaikki suuret unelmat, joita nyt tässä väläytellään, vaikka jotkut olisivatkin vaikka kuinka välttämättömiä, jos tämä rakennetaan heikolle pohjalle, niin silloin kyllä toimitaan juoksuhiekalla. Match. Kiitos. Keskustelu on ollut oikein vilkasta voimme vielä kuunnella esittelijöiden kommentit, jos he haluavat niitä esittää. Olettaisin, että näin on. Ja, vielen Dank, Herr niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista. Totta kai se, miten poliittisesti arvioidaan tilannetta, vaihtelee yhtä laajasti kuin nähdään eriäviä kantoja myös faktakirjallisuudesta. Mutta yhden asian haluaisin ottaa vielä esiin. Luultavasti jotkut, jotka käyttivät puheenvuoron, eivät olleet ehkä syntyneet silloin vielä, mutta muistan, kun lähdin eurooppalaiseen politiikkaan tutustumaan ennen opintoja, opintojen aluksi 60-luvun lopussa 70-luvun alussa. Muistan, minkälaista turbulenssia silloin oli talousyhteisössä. Joten silloin kun puhuttiin taloudellisesta yhteistyöstä, sen kehittelemisestä, niin koko tämä hanke oli uhattuna. Ennen mietinnön ja muiden aloitteiden kautta pyrittiin vakauttavien tekijöiden käyttöön ottamiseen. Eli nyt että nyt luulette, että ajatellaan, että eurosta luovutaan ja kaikki paranee sen jälkeen, niin silloin ei toimita kansalaistemme eteen. Globaalissa kylässä kaikki elämme. Malta tai Saksa yksin näitä asioita ei hoideta, järkevän yhteistyön kautta ainoastaan. Pautangin kanssa olen samaa mieltä. Otsikkokysymyshän on tämän menettelyn lopuksi tärkeä. Kyse ei ole siis välineistä, vaan toiminnasta kohti tiettyjä tavoitteita vakaudesta euroalueella. Näin kannamme vastuumme. Sitten voidaan keskustella siitä, mitkä ovat vanhentuneita välineitä. Ja sitten Lange on mielestäni myös aivan oikeassa. Arvioinnin yhteydessä on lähdettävä liikkeelle siitä, mitä meillä on jo ja mitä ongelmia menneisyydessä on ollut. Ja todella juoksu hiekan varaan ei voida – rakentaa. Samalla meidän on kuitenkin pohdittava sitä, mitkä ovat ensiaskeleet, nopeat askeleet, joiden kautta voidaan viestiä, että me olemme oppineet jotain ja haluamme jotain kehitellä, jotain uutta, ilman että jätetään huomiota sitä, että lisäaskeleet energiset sellaiset ovat tarpeen. Tätä työtä on tehtävä vastuullisella tapaa. Uskoakseni kollega Kulaarin puheenvuoro oli paikallaan oikeudet ja velvollisuudet. Ne on pidettävä mielessä, jos haluamme toimia uskottavasti. Menisin vähän pidemmälle kuin mitä alustuspuheenvuorossani sanoin ja tässä meillä on ehkä vähän kiistaa. Jokainen tietää, että minä puollan tiukasti budjetin yhtenäisyyttä, yhteisön menetelmää ja minua huolestuttaa se, että tällä hetkellä pyritään siirtämään varoja Euroopan budjetin ulkopuolelle ja näin parlamenttia toiminnasta syrjään. Tämä minua huolestuttaa, mutta toisaalta näen myös sen, että tässä on löydettävä oikea tie, jos eurooppalaisesta valuuttaunionista puhutaan. 440 miljardia euroa, miten ne rahoitetaan. Ja kun pohditaan lisää rahoituskapasiteettia tiettyihin tarkoituksiin. Ei siis, että lähdettäisiin tällaisten rinnakkaisbudjettien tielle – niin silloin haluaisin toimia hyvin realistisesti. Ei voida lähteä tälle tielle ilman, että kannetaan vastuu siitä, että kansalliset parlamentit otetaan huomioon. Perustuslaillisten tuomioistuinten kannat on pidettävä tässä mielessä. Eikä minua huvita se, että tämä hanke epäonnistui siksi, ettei näitä asioita otettu huomioon riippumatta siitä, mikä yhteistyön muoto löydetään, koska nythän taitaa olla jo kyse myös siitä, miten parlamentarismi toteutuu näissä kysymyksissä, sekä kansallisella että eu tasolla Koska missä on kansallisten parlamenttien rooli, se on hyvin rajallinen noin varovaisesti esitettynä. Joten kyllä meidän ihan oikeutettu tehtävämme on ainoana suoraan valittuna – Euroopan toimielimenä tehdä ehdotuksia siitä, miten voidaan kestävää vakautusta saada aikaan, mutta me emme ole kilpailuasemassa suhteessa kansallisiin parlamentteihin, vaan meidän pitää huolehtia ammattimaisesta yhteistyöstä. Ja minä haluan tätä kautta tukea niitä ehdotuksia, jotka vievät uusien toimielinten suuntaan. On sellaisia väliratkaisujakin, mutta ilman, että kansalliset – vastuulliset parlamentit otetaan tietyssä tehtäväjaossa mukaan, mitä tulee kapasiteettiin, tilivelvollisuuteen, valvontaan. Ilman tätä yhteistyötä emme pääse tavoitteisiin. Sekin on tässä yhteydessä selkeästi sanottava. Edustaja Hymnen sanoi, että meidän pitäisi puhua enemmän kannustimista kuin sanktioista. Kyllä minä kannustimia puolan aina, kovasti. Ja poliittisessa filosofiassani uskon, omaan velvollisuuteen. Silloin myös solidaarisuutta. Mutta ei tämä sulje pois sitä, että tietyllä hetkellä voi olla niin, että sanktioiden yhteys on otettava myös esiin, koska muuten kukaan ei hoida tehtäviä. Tämä ei koske tiettyjä maita, tämä koskee myös kaupunkien välistä suhdetta tai sitä, miten osavaltiot suhtautuvat valtion tilanteeseen tämä asia on hoidettava tarkkaan. Muuten tämä hanke ei onnistu. Ja totta kai on myös aivan selvää se, että viiden puheenjohtajan kertomuksen asioille on annettava riittävä asema koko integraatioprosessissa. Mutta joskus komission on myös kiinnittävä huomiota siihen, ettei tehdä väärässä järjestyksessä näitä asioita, koska se ärsyttää jäsenvaltioissa ennen kuin ajatellaan sitä, että otetaan kantaa niihin maihin, jotka eivät ole toteuttaneet, huolehtineet omista velvollisuuksistaan. Se on yksi asia, joka vaikeuttaa meidän työtämme myös. Kiitos paljon. Thank you, Pervanche. Kiitos. Peres, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Je vais, euh, Kiitoksia. Yritän myös heijastella täällä sanottua. Ja minulla on tästä viisi peruskysymystä, josta puhuisin. Ensinnäkin, mikä on perusviesti, joka tästä mietinnöstä pitää lähteä? Uskon, että puheenjohtaja Artyys viittasi siihen, että pitää kohdistaa puhe eurooppalaiselle. Totta, mutta minusta meidän viestimme pitää suuntautua selkeästi myös neuvoston suuntaan, koska me tiedämme, että kaikki aloitteet, tai täällä on paljonkin viitattu tiedemaailman asiassa tekemään työhön. Ja tänään mietittiin, tarvitaanko euroalueen budjettia, vaikka alan lama suurtuntui kyseenalaistavan koko periaatteen. Palaan tähän kyllä myöhemmin. M- mutta mutta kuitenkin tässä enemmän vielä mietitään, miksi näin tehtäisiin. Ja kaikki, mitä on saatu aikaan viiden, neljän puheenjohtajan kertomusta meidän tekemään mietintä niin edelleen. Kaikkien näiden pohjalta todetaan, että näin pitää toimia, että voimme varmistaa talous- ja rahaliiton. Ja sitten tämän lisäksi parlamentin pitää antaa tästä asiasta äh, viesti ei vain hallitusten päämiesten suuntaan, vaan myös valtionvarainministereille. Kysymys kuuluu seuraavalla tavalla onko, onko tässä kyseessä, otetaanko tuleeko esille vaara moraalikadosta, ja tämä on toinen kohta, niin miten tämän kohdalla pitää toimia. Tiedän kyllä, että jotkut aspektit tässä ehdotuksessa me vaativat perussopimusten uudistusta, mutta äh, tätä käsitellään sitten jossakin toisessa mietinnössä, koska tätä työtähän jaetaan Brock, Presso ja Verhofstadt mietintöjen kesken. Ja meille tässä on kyse ennen kaikkea siitä, miten talous- ja rahaliitto toimii ja mitä tässä tarvitaan, jotta pystytään toimimaan tällaisella tavalla siis, että ei ole e- EU, euroalueella tai EU-ssa niin suuria työttömyyseroja ja muita eroja ja voidaanko onnistua tässä asiassa, niin kuin Alfred Son otti esille, tarvitaan tietynasteista federalismia pitää päästä eteen näistä varovaisten askelten politiikasta. Tässä myös Bas Eichhout ilmaisi huolen tästä äh, as, askartelusta, joka ei mahdollista välttämättömiä tarvittavia välineitä. Ja kysymys tässä muodossa, jota nyt käydään, johtaa tietynlaiseen selventämiseen ja lainausmerkissä puhutaan asioista asioiden nimellä, nimittäin puuttuva osa emua, nimittäin euroalueen talousarvio. Mitä tulee sitten moraalikato-riskiin, joka täällä tuli esille, viittaisin siihen, mitä kuulimme kuulemisemme aikana silloin todellakin puhuttiin moraalikadosta. Se on olennainen argumentti, se pitää ottaa huomioon, mutta siellä on mikään syy sille, että ei tehtäisi, e- ettei tehtäisi mitään. Ja joskus se on sellainen eh, vaikutelma, että tämä vedetään niin kuin korttehihasta ja estetään kaikenlainen toiminta, eikä näin voi olla. Siis tämä moraalikatoisi kuin tällainen jokerikortti. Sitten kolmas kohta, josta puhuisin. Minkä takia euroalueen budjetti, onko tällainen yhteinen hyvä olemassa euroalueella tavallaan? Ja tässä viittaan siihen, mitä alan lämmässä suuri muutkin täällä ovat sanoneet. Nimittäin kun tarkastelee sitä, miten euroalue on toiminut on erityisiä taloudellisia ilmiöitä tällä alueella, jotka olemme voineet nähdä. Ja ne liittyvät siihen, että automaattisen vakauttajien rooli on vähentynyt ja on kasvavaa eri, erilaisuutta kansantalouksien välillä euroalueella ja se liittyy myös liian alhaisen investointitasoon verrattuna edes investointitasoon muu, muussa eu Ja nämä kysymykset ovat aivan erityiset, jotka koskevat euroaluetta. Ne pitää sellaisena nähdä niitä käsitellä. Tässä nyt on vaikeus, enkä pyydä muuta, kun tästä voidaan siis syvemmin keskustella. Nimittäin julkinen hyvä, julkinen etu EU-ssa silloin, kun puhutaan erityisistä investointitavoitteista esimerkiksi lyhennä tätä puheenvuoro kyllä. Esimerkiksi rautatieyhteys Lissabonin ja Berliinin välillä tai jopa Pariisin ja Berliinin välillä, onko se tällainen yhteisen edun asia euroalueella? En usko. Mutta näin näette, että voidaan tehdä eroa sen välillä, miten toimitaan ja mitkä ovat toimintasäännöt euroalueella, mitä se tuottaa makrotaloudellisesti euroalueelle ja miten taas identifioidaan aivan erityinen yleinen etu tässä järjestelmässä. Sitten nopeammin tästä viimeisestä kohdasta, niin budjettikysymys. Minusta parlamentin kanta, joka on aina ollut se, että Euroopan vakausmekanismi on tärkeä ja talousarvion yhtenäisyys se on meille johtolankana, mutta ei voi olla sellaista vakausmekanismia euroalueella, joka suljettaisiin monivuotisen rahoituskehityksen sääntöjen ulkopuolella, koska silloin ei pystytä reagoimaan asymmetrisiin erilaisiin shokkeihin. Ja tämä on tällaista hienosäätöä, jota meidän pitää huolella tarkastella sitten vielä lopuksi jaan täysin Raimer Bögen lähestymistavan koskien kansallisten parlamenttien sit olla Tässä asiassa meidän pitää olla todella vaativa ja valpas. Thank you very much. I think it... Kiitos. Keskustelu on ollut äärimmäisen tärkeä, merkittävä ja edistystäkin on havaittavissa. Toki myös näkemyseroja mutta meillä on myös sellaisia lähentymisseikkoja, jotka ovat havaittavissa. On puhuttava enemmänkin tavoitteista, ei niinkään välineistä. On määriteltävä erityiset tehtävät, jotka liittyvät siihen, että käytetään yhteistä valuuttaa. Ja tietenkään ei saa olla liiallista päällekkäisyyttä unionin muiden tehtävien suhteen. Me puhumme euroalueen välineistä, mutta aivan niin kuin pankkiunionissakin, se voi olla avoin myös euroalueen ulkopuolisille maille. Me puhumme aivan erityistä välineistä, mutta samanaikaisesti täytyy muistaa, että niiden tulisi toimia budjettikehyksen ja EUn lain kehyksen sisäpuolella. Brittisopimus voisi kenties näyttää jonkinlaista tietä, miten yhteisessä EUn oikeudellisessa puitteistossa olisi mahdollista toimia. Ja tämäkin on relevantti näkökohta. Nyt ei mennä varsinaisesti moraalikadon ja sanktioiden äh, niistä käytäviin keskusteluun, mutta tämä äh, vaatii sitä, että EUn ja euroalueen talouden ohjausta vahvistetaan. Nyt me olemme siinä tilanteessa, että menemme varsinaisesti konkreettisiin kysymyksiin, niihin aiheisiin, joita yhteisesittelijät korostivat keskeisinä kysymyksinä, joihin on tarjottava vastauksia. Jean, haluatko vielä jatkaa? Olen tyytyväinen tästä keskustelusta, joka oli hyvin äh, sisältörikas. Tiettyjä väärinkäsityksiäkin on syntynyt. Emme me halua ähm, pakottaa euroalueen sääntöjä muille sen ulkopuolisille jäsenvaltioille. Totta kai tietyn jäsenvaltion liiallisen äh, velkaantumisen velkoa jossain määrin täytyy keskinäistää, vaan kyse on euroalueen vastuista. Kansalliset parlamentit luonnollisesti on hyvä ottaa mukaan. Nehän joutuvat määrärahoista äänestämään joka tapauksessa, mutta eurooppalainen Euroopan vakausmekanismi voisi olla tavallaan jonkinlainen esivaihe euroalueen budjetille. Siinähän liiallinen velkaantuminen tietysti jäsenvaltiossa ikään kuin keskinäistetään vastuun näkökulmasta. No sitten otsikko tässä mietinnössä. Muistan, että oli aika vaikea löytää sopiva otsikko ja nyt tämä otsikko täytyy nähdä ikään kuin työn tuloksena ja sitä sitten vielä viilataan loppuvaiheessa. Concluded. Kiitos. Nyt voimme päättää tämän valiokuntien yhteisen kokouksen ja mennä varsinaiseen talous- ja valiokunnan kokoukseen. Yksi minuutti aikaa. Keskeytämme hetkeksi, jotta poistuvat voivat poistua salista